Minä haluaisin todellakin saada nämä tiedot huomenna. Już odpowiadam służby parlamentu. E, kiitoksia. Minä voin vastata teille, että parlamentti e, osasto laati tämän listan ja se on esitetty minulle kaksi tuntia sitten. Se on siis aivan vasta tullut luettelo ja minä esitän sen teille välittömästi. Ja nyt sitten Edustaja Cassini. Presidente, <clears throat> rispetteremo naturalmente le sue... Kiitoksia puhemies. Me kunnioitamme tietenkin teidän päätöstänne, mutta minusta tuntuu, että minä tiedän, että yksi tarkistus, joka on ennakkoon ähm, äh, esitetty, niin siinä ei ole – että siinä ei olisi mitään yhteyksiä Lissabonin sopimukseen, mutta perussopimusvaliokunnalla on myös yleinen valtuutus tehdä ehdotuksia silloin, kun ne koskettavat työjärjestyksiä. He voivat sen tehdä, jos aloite siitä tehdään. Ja laajan työjärjestyksen uudistuksen pohjalta, jos esimerkiksi ajatellaan Lissabonin sopimusta, joka sen aiheuttaa, niin on käytetty mahdollisuutta siihen, että myöskin muilla aloillakin on tehty tarkistuksia. Minä en pidä sitä hyväksyttävänä, ehm, koska tässä viitataan ainoastaan, että tarkistukset liittyvät Lissabonin sopimukseen. Usein viitataan Lissabonin sopimuksen henkeen, esimerkiksi siihen, että parlamentin asema vahvistuu ja sitten sisäisiin suhteisiin ja suhteisiin muihin toimielimiin. Tietenkin kunnioitamme teitä, puhemies. Panu Kiitoksia, kiitoksia kollegalle. Ja nyt eh, edustaja Elnök úr, a most kialakult vita is pontosan tükrözi azt a helyzetet. Puhemies, tämä keskustelu heijastelee oikeastaan tilannetta varsin hyvin. Kun ajatellaan Euroopan unionia ja Euroopan parlamenttia, niin nythän meillä on käynnissä niin tärkeä uudistusprosessi, että ei sitä voida käsitellä pelkästään yhden mietinnön voimin. Täytyy muistaa Martin ja Corbett ja kaikki ne, eh, jotka osallistuivat tähän keskusteluun. Kiitokset heille, mutta jatkossa täytyy kyllä selkeyttä saada lisää tilanteeseen. Olen tyytyväinen siitä, että parlamentti on antanut selkeän lausunnon siitä, että perusoikeuksia, perusoikeuskirjaa tuetaan – Useat maat, niin kuin tiedämme, ovat kuitenkin vaatineet ja saaneet siihen poikkeuksia. On aivan selkeitä huolia äh, liittyen tiettyihin oikeuksiin, joista keskustellaan huomenillallakin. On tiettyjä asioita, jotka kuuluvat äh, osina yhteisön lainsäädäntöön, aki Meidän on oltava hyvin tarkkoina sen suhteen, mitkä ovat perusoikeuksia, jotka kuuluvat perusoikeuskirjan alaisuuteen. Jos nyt katsomme vaikkapa kielisääntöjä Slovakiassa, niin eihän tämä nyt liity eurooppalaiseen Euroopan unionin toimintaan millään tavalla. Kiitos edustaja Dodds, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Minä olen edessänne demokraattina, minä olen edessänne demokraattisella valtuutuksella, aivan samanlaisella valtuutuksella kuin kaikilla muillakin parlamentin jäsenillä on. Minä olen edessänne myös jäsenenä, joka tulee yhdistyneen kuningaskunnan alueelta, e, joka on kärsinyt paljon, koska siellä on pyritty tuhoamaan demokraattista politiikkaa. Niinpä minä odotan hyvin paljon siitä, että täällä kunnioitetaan demokratiaa, mutta ensimmäisellä kaudellani demokraattisesti parlamentin, eh, valituna parlamentin jäsenenä eh, olen huomannut, että minut jätetään ulkopuolelle koordinaattorien kokouksista. Minulla ei ole puheenjohtajakokouksessa ääntä ja nämä asiat ovat eh, tärkeitä. Minä olen iloinen siitä, että kuulen sen, että yritätte ratkaista nämä ongelmat, mutta minä kehottaisin eh, teitä puhemiehenä eh, viemään asiat päätöksen hyvin nopeasti. On tärkeää, että demokraattinen valtuutus tässä parlamentissa on asia, jota kunnioitetaan ja minä kehotan teitä, että tapaatte eh, sitoutumattomat jäsenet, jotka ovat demokraatteja ja jotka vievät asiaa eteenpäin. Kiitos. Kiitoksia. Ähm. Kiitoksia. Edustaja äh, Elmar Brok. Herr President. Herra puhemies, mitä tulee kollegan Martiniin, niin haluan onnitella häntä siitä, että tässä mietinnössä monia seikkoja on hyvin säädelty mutta minun täytyy myöskin sanoa, että Lissabonin sopimuksen myötä Euroopan parlamentista on tullut täysivaltainen demokraattinen parlamentti, joka on tasa-arvoinen. Ja nyt tällä hetkellä parlamentti on saavuttanut sen tason, että me olemme sopimuksen täytäntöönpanijat. Yksittäiset ryhmät ja yksittäiset valiokunnat ja näen, että Täällä väitetään, että puheenjohtajakokouksissa ja eh, puhemiehen kansliassa päätettäisiin asioista, mutta mitä tulee parlamenttiin, niin eh, kun se tekee yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa, niin eh, haluaisin sanoa, että Euroopan parlamentin puheenjohtajat, eh, valiokuntien puheenjohtajat eivät mene kokouksiin, vaan sinne menee puhemiehiä ja varapuhemiehiä. Eh, jos ajatellaan eh, päätöksentekoa täysistunnossa, niin sen tehtävänä ei ole arvioida parlamentin virkamiehiä tai virastoja, eikä mm, tehdä päätöstä siitä, että ovatko nämä oikein Eh, vaan kollegojen pitää tehdä päätös siitä, jos ehkä pelätään, että parlamentin jäsenet tekevät sellaisia päätöksiä, että ne ovat huonoja jäsenille, niin silloin jäsenten täytyy itse eh, suojella itseään. Muuten en ymmärrä, että voitaisiin rajoittaa yksittäisten parlamentin jäsenten valtuuksia. Kiitoksia. Roberto. Kiitoksia. Ja edustaja Roberto Gualtieri puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Eh, niin tämä Martinin mietintö, sen myötä Euroopan parlamentti menee eh, tärkeän askeleen eteenpäin eh, kohti Lissabonin sopimusta. Tämä on hyvin selkeä teksti ja heijastelee aivan oikein työjärjestystä ja tekee siihen tarpeelliset muutokset, joita tarvitaan silloin, kun parlamentilla on merkittävämpi rooli. Ja tässä käsitellään myös budjettia ja unionin tasapainoa. Kiinnittäisin huomiota menettelyihin, kun sopimuksia uudistetaan ja parlamentin roolia tässä. Myös ne muutoksia, jotka liittyvät kansallisiin parlamentteihin. Niissä mm, Euroopan parlamentti on merkittävässä asemassa – kun se tekee päätöksensä ja tässä ne sivuutetaan sellaiset tarkistukset, jotka eivät suoraan liity siihen rooliin, joka tulee esiin tässä mietinnössä. Meidän pitäisi kattavammin katsoa myös työjärjestystämme, mutta on tiettyjä näkökohtia, jotka eh, voidaan ottaa esiin eh, perussopimusvaliokunnan työstä. Tässä eh, puhun niistä tarkistuksista, jotka liittyvät tarkkailijoiden asemaan. Mm, ovat, he ovat ihmisiä, jotka on valittu ja he ovat olleet ehdokkaita parlamenttiin. Kiitos. Paolo Rangel. Kiitos ja edustaja Rangel, puolitoista minuuttia. Puhemies, haluaisin aluksi onnitella edustajia Martin ja Corbett esittelijöinä. EPPn jäsenenä minulla on luonnollisesti kantatarkistuksiin. Haluaisin nostaa esille pääseikan meidän näkökulmastamme, jota ei vielä ole mainittu. Kansalliset parlamentit nimittäin. Lissabonin sopimuksesta toki Euroopan parlamentti saa uusia valtuuksia, mutta myös kansallisilla parlamenteilla on tässä oma roolinsa jatkossa. Oikeastaan syntyy jonkinlainen kahden tason legitimiteetti. Toisaalta Euroopan parlamentin omat mekanismit ja toimet ja toiseksi demokraattinen yhteistyö kansallisten parlamenttien kanssa ja kautta. Olen siis täysin eh, samoilla linjoilla niistä ehdotuksista, joita nyt on tehty. En ole samaa mieltä kollegan kanssa siitä, että nämä ehdotukset kansallisten parlamenttien kanssa äh, tehtävästä yhteistyöstä pitäisi jättää myöhempään ajankohtaan. Sagerin ja Brokin ehdotuksia me täällä kuulimme liittyen Kosakkiin. Olen samaa mieltä niistä ja tunnen kyllä solidaarisuutta sen suhteen, mitä Brock ja muut sanoivat parlamentin ja sen jäsenten eh, oikeuksista suhteessa hallintoon. Kiitoksia edustaja Mauro. corso un vero e proprio cambiamento. Kiitoksia. Nyt meillä on todellisia muutoksia, jotka tapahtuvat eh, meidän toimielimessämme ja eh, tässä meillä on mahdollisuus antaa lainsäädäntövälineet itsellemme ja niiden avulla voimme käyttää Lissabonin sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia. Ja tämä onkin tilanne, jossa voidaan täysillä hyödyntää Euroopan unionin välineitä. Tässä Kyseessä on myös Euroopan unionin toissijaisuusulottuvuus. Se on hyvin ratkaisevaa ajatellen tulevaisuutta ja tässä vaiheessa emme ole ottaneet riittävästi huomioon kansalaisiamme yksilöinä, henkilöinä, koska he ovat politiikan ytimessä. Selitän tätä hiukan tarkemmin. Eurooppa on hyvin tärkeä asia kansalaisten elämässä, mutta sen sijaan, että asetetaan yksilö tai perhe politiikan keskiöön, olemme eh, edistäneet eh, toimielimiä. Eh, siitä syystä toissijaisuusperiaatteen puoltaminen, niin kuin sanotaan perusoikeuskirjassa, se on yhä vain tärkeämpää. Me tarvitsemme seurantajärjestelmän, jotta voidaan täysin arvioida näitä lainsäädäntöehdotuksia, jotka liittyvät nimenomaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen. Tämä on olennainen lähtökohta, jos haluamme sellaisia julkisia eh, toimielimiä, jotka takaavat eh, kansalaisten oikeudet. Kiitoksia, Eko. Yksi minuutti. Eh, kiitoksia. Haluaisin puhua siitä, miten hyväksytään nämä tarkistuksia. Ja hyvä puhemies, pyytäisin, että otatte huomioon perussopimusvaliokunnan puheenjohtajan Kasinin puheenvuoron. Ei tässä voida jättää kaikkien käsin arvioitavaksi se, mikä liittyy Lissabonin sopimukseen. Onko tässä yhteydessä tämä tarkistus tarpeellinen vai ei. Niinpä pyytäisin puhemiestä, että hän käyttäisi tätä valtaa, joka hänellä on, niinpä hän voisi arvioida tämän ja näin me näkisimme myös kaikki nämä valtuudet. E, dziękuję bardzo. Kiitoksia kovasti. Ja nyt e, haluaisin, e, että esittelijä puhuu vielä lopuksi, edustaja Martin. Thank you, President. Thanks to all colleagues. Kiitos puhemies, kiitos kaikille kollegoille. Oikeastaan voisin jatkaa tästä mennessä viikon kommentista. Edustaja Kasini oli hyvin viisas, niin kuin hän yleensä on näissä asioissa. Tarkistus, jolla selvästikään ei ole mitään tekemistä Lissabonin kanssa. Toki voin hyväksyä, että jotkut niistä hyväksytään parlamentissa, mutta me tarvitsemme sitten kyllä jatkokeskustelua ennen kuin niistä sitten päädytään äänestämään myöhemmin. Mikään kuitenkaan ei estä sitä, etteivätkö edustajat voi, voisi tehdä ehdotuksia, niin kuin Fox ehdotti, esimerkiksi puhemiehistöön liittyen, mikään ei estä sitä, etteikö jatkossa voitaisi keskustella näistä aiheista myös parlamentissa. No sitten kansallisten parlamenttien rooli ja siitä tehty tarkistus. Ne eivät tiukkaan ottaen ole Lissabon tarkistuksia, mutta Kasini on oikeassa sen suhteen, että ne ovat Lissabonin hengen mukaisia tarkistuksia, kun ajatellaan sen täytäntöönpanoa. Luotan teidän viisauteenne ja valtuuksienne sen suhteen, että äh, päätätte, mitkä tarkistukset ovat käsiteltävissä ja mitkä ovat sellaisia, että ne eivät liity Lissabonin sopimukseen ja niistä ei pitäisi nyt äänestää. Kiitoksia kovasti. Hyvät naiset ja herrat, me päätämme keskustelun tähän ja päätämme myös tämän päivän istunnon. Haluaisin muistuttaa teitä